Señorías. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, istunto on jälleen avattu. Ensimmäisenä kohtana esityslistalla meillä on tänään suullinen kysymys komissiolle. Tässä aiheena on työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Romanian ja Bulgarian kansalaisia koskevat tilapäiset rajoitukset Euroopan unionin työmarkkinoilla. Annan ensin puheenvuoron kysymyksen esittämistä varten rouva Plumble. Domnule komisar, în prezentarea privind... Kiitoksia, puhemies, komissaari. Tämän unionin tila esityksessä komission puheenjohtaja Barroso totesi, että työllisyyden lisääntyminen on hyvin tärkeää koko unionin suhteen. Sen lisäksi meillä olemme myöskin antaneet oman tukemme niille ponnisteluille, että pyrimme siihen, että EUn tavoitteet seuraavan kymmenen vuoden aikana köyhyyden vähentämisessä työllisyyden avulla tullaan saavuttamaan. Ja tänään me hyväksymme suuntaviivat ja sitten neuvostoja ottamaan nämä eh, suuntaviivat huomioon. Ja komissaari, jos pyrimme todellakin saavuttamaan nämä tavoitteet, jos haluamme todellakin, että Euroopasta tulee johtava toimija kilpailuasemassa, ja että Eurooppa toimii sen kansalaisten edun mukaisesti ja että silloin vapaa liikkuvuus ja työläisten vapaa liikkuvuus on hyvin tärkeää tässä. Työläisten vapaa liikkuvuus on yksi perusoikeuksia unionissa. Ja vahvat sisämarkkinat voidaan saavuttaa pelkästään sillä, että avataan täydellisesti työmarkkinat. Vuonna 2008 marraskuun tiedonannossa komissio totesi, että tämä, todennut, että työntekijöiden liikkuvuudella on ollut vain positiivisia vaikutuksia unionissa. Ja Romanian ja Bulgarian työläisten liikkuvuudella on ollut hyviä vaikutuksia heidän isäntämaihinsa ilman, että millään tavalla negatiivisesti on vaikutettu sitten työtilanteeseen tai palkkatilanteeseen kansallisten työntekijöiden suhteen. Talouskriisiä ei voida enää käyttää tekosyynä että ylläpidetään näitä rajoituksia työmarkkinoille. Tällaisten rajoitusten ylläpitäminen vain pelkästään johtaisi siihen, että Romanian ja Bulgarian työntekijät eivät sitten pyrkisi kehittämään omaa toimintaansa unionin jäsenvaltioiden alueella. Ja se loukkaa myös säännöksiä, joilla pyritään luomaan mahdollisuudet saada työluvat. Tämä johtaisi vain laittomaan työvoiman lisääntymiseen. Ja nämä oikeudet, jotka juontavat alkunsa eurooppalaisesta sosiaalioikeuksien koordinoinnista. Me uskomme, että hetkessä taloudellisessa tilanteessa kaikkien esteiden poisto Romania ja Bulgarian työntekijöiltä tulee lisäämään unionin kykyä vastata niihin haasteisiin, joita meillä tällä hetkellä on edessämme. Herra komissaari, minulla on kysymys teille. Haluan, että tämä e- komissio, siis Euroopan unionin komissio, olisi meidän e, kumppanimme, ja että komissio antaa toimielin tukea meille. Ja kysynkin teille, mitä toimenpiteitä te olette tehdä, jotta ne jäsenvaltiot, jotka tällä hetkellä noudattavat rajoituksia, luopuvat rajoituksista. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen, olkaa hyvä. President, honorable. Puhemies, hyvät jäsenet. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on perusperiaate Euroopan unionissa. Palveluiden, pääoman ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden ähm, tavoin se on yksi sisämarkkinoiden pilareista ja on tehnyt niistä myös menestystarinan. Kuten tiedätte, nyt Bulgaria ja Romania ovat olleet seitsemän vuotta jäsenvaltioita, ja tänä aikana Bulgarian ja Romanian työntekijät eivät ole voineet hyötyä työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta. Tämä johtuu paikallaan olevista siirtymätoimista, siirtymäajan toimista, joista liittymissopimuksissa on määräyksiä. Ne estävät tai rajoittavat Eh, bulgarialaisten ja romanialaisten vapaata liikkuvuutta ja työntekoa. Kun nämä maat liittyivät vuonna 2007 Euroopan unionin jäseniksi, niin tuolloin kymmenen maata päätti avata työmarkkinansa näiden maiden työntekijöille. Tällä hetkellä lukumäärä on noussut 15, vain kymmenessä jäsenvaltiossa enää noudatetaan rajoituksia. On pantava merkille se, että kymmenestä jäsenvaltiosta seitsemään soveltaa vähemmän tiukkoja noudattavat vähemmän tiukkoja sääntöjä ennen kuin Bulgaria ja Romania liittyivät. Nyt kysymys kuuluu, tulisiko näitä siirtymäajan rajoituksia edelleen jatkaa ja ovatko ne vain jäsenvaltioiden vastuu kysymys. Komissiollahan ei ole mitään muodollista roolia tässä asiassa näiden asioiden päättämisestä, mutta periaatteessa komissio suosii sitä, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus toteutuisi Euroopan unionissa. Ja komissio on aina pyrkinyt varmistamaan sen, että ne jäsenvaltiot, jotka soveltavat näitä rajoituksia, noudattavat liittymissopimusten klausuleja. Komissio on myös aina todennut, että nämä siirtymäajan rajoitukset ovat nimenomaan päämääritelmän mukaan siirtymäajan toimia ja pikkuhiljaa markkinat, työmarkkinat täytyy avata työntekijöille – Vuonna 2006 ja 2007 komissio laati raportit, jotka osoittavat, että vuosien 2004 ja 2007 laajenemisella on ollut myönteinen vaikutus talouteen ja se on myös vastannut työvoiman kysyntään. Nämä arviot ovat edelleenkin ihan päteviä jopa talouskriisin aikaankin. Ja komissio rohkaisee jäsenvaltioita parantamaan työmarkkinoille pääsyä. Mitään yksityiskohtaista tietoa ei ole olemassa siitä, mikä on laillisten työntekijöiden sosiaalinen tilanne, jotka tulevat siis näistä uusista jäsenvaltioista. Vuonna 2010 ja 2006 raporteissaan komissio korostaa sitä, että minkälaiset rajoitteet eivät ole olleet omiaan suojelemaan kansallisia työmarkkinoita. Tämän lisäksi siirtymäajan järjestelyt voivat pahentaa laittoman työn teon ongelmaa. Harmaata taloutta on pulpahtanut pintaan ja on myös vakuuttavaa näyttöä siitä, että uusien jäsenvaltioiden kansalaisilla on ollut laittomia työpaikkoja juuri sen vuoksi, että heillä on ollut vaikea päästä laillisesti vanhojen jäsenvaltioiden työmarkkinoille. Tämä on yhdenmukaista niiden löydösten kanssa, joiden mukaan kysyntä ja tarjonta usein sanelevat peliin. Komissio, siis työntekijöiden kysyntä ja tarjonta ja komissio ei ole vielä toistaiseksi tehnyt tutkimusta rom, romanialaisten ja bulgarialaisten työntekijöiden sosiaalisesta asemasta uusissa jäsenvaltioissa. Kuitenkin mitä tulee laillisiin työntekijöihin, heidän sosiaalisesta asemastaan voidaan jatkossa tehdä tutkimus, samoin kuin voidaan tehdä tutkimus näiden siirtymäjärjestelyjen toimivuudesta. Tämän lisäksi komissio edelleenkin aikoo torjua laitonta työntekoa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Komissio ymmärtää sen, että se, että bulgarialaiset ja romanialaiset työntekijät edelleenkin kohtaavat rajoituksia, sitä voidaan pitää syrjintänä. Korostaisin, että työntekijöiden vapaan liikkumisen alalla tällaiset rajoitteet mm, ovat vain siirtymäajan käytänteitä. Niitähän sovelletaan paitsi bulgarialaisiin, ja romanialaisiin työntekijöihin myös kahde, kahdeksaan maahan muista uusista jäsenvaltioista. Jäsenvaltioilla on kuitenkin tiettyä joustovaraa, voivat itse päättää, missä vaiheessa höllentävät rajoitteitaan ihan riippuen omien työmarkkinoidensa tilanteesta. Tämä käytäntö on ollut omiaan lykkäämään vapaan liikkuvuuden lainsäädännön toteutumista. Ne jäsen, kahdeksan jäsenvaltiota, jotka edelleenkin soveltavat rajoitteita, eivät riko sinän lakia, eivätkä syrji. Artiklassa 18 perustamissopimuksessa kielletään syrjiminen, mutta liittymissopimuksissa säädetyt tilapäiset järjestelyt ovat poikkeus tähän artiklaan. Eli tämä ei, käytäntö ei ole millään muotoa EUn lainsäädännön vastaista. Muchas gracias, señor Kiitokset teille, hyvä komission jäsen. Siirrymme seuraavaksi ryhmien puheenvuoroihin. Ensin kansapuolueen nimissä kolme minuuttia. Herra Mann. Kiitoksia puhemies. Tämä seitsemän vuoden siirtymäkausi ennen täydellistä liikkuvuutta kausi vaikka liittyneille jäsenvaltioille – Saksassa ja Itävallassa tämä käytty täydellisesti loppuun saakka 2 plus 3 plus 2 säännöllä. Bulgaria ja Romania näiden suhteen Saksa aikoo toisessa vaiheessa 2009-2011 myös samalla tavalla käyttää koko ajan hyödykseen. Komissaari Dali mainitsi myöskin täällä sen, että täällä on kymmenen jäsenvaltiota, jotka ovat edelleenkin pitäneet rajoituksia voimassa. Ei tietenkään ilman mitään syytä, koska täällä on erilaisia kokemuksia jäsenvaltioissa. Ei koskaan ole syrjiä. Tässä mainittiin artikla 8 ihan oikeutetusti. Ja tietysti ajallisesti rajalliset, hidas sopeutuminen pienen, pieni hetki hetkellä tapahtuva muutos on ihan oikea. Me olemme tehneet sellaisen kokemuksen tässä, että tämän liian aikainen vapaa liikkuminen luominen aiheuttaa suuria riskejä työmarkkinoille. Tämä on myös erilaisia kohderyhmiä, vaikka pitkäaikaiset työttömät tai vähemmän kouluttuneet henkilöt. Minun maassani myöskin Itä-Saksan alueet ovat tällaisia herkkiä alueita. Pääsy työpaikkoihin EU:ssa se pitää edelleenkin olla säänneltävissä, koska meillä on erilaisia kokemuksia asian suhteen. Mutta tämä tietenkin johtaa myöskin lyhyellä aikavälillä muutoksiin, ja tätä ei vielä pysty tässä vaiheessa arvioimaan täysin. Vaatimus komissiolle tästä tutkimusasiasta, niin sanotusta positiivista vaikutuksesta, mitä tulee laittomaan työvoimaan Bulgariasta ja Romaniasta, tämä on väärä lähestymistapa. Jos laiton, siis hetkestä lainsäädäntöä rikkova henkilö niin vaikka tähän luotaisiin minkälaisia tilastointoja, tietoja tämän taakse, niin silti tätä ei voida kaunistella. Minä edelleenkin vaadin tiukkoja kontrolleja, että voimme taistella pimeää työvoimaa vastaan, laittomuutta vastaan, sillä täällä me olemme tietenkin näille laillisille työntekijöille velkaa. Meillä on yksi tärkeä tehtävä myöskin yhdessä ratkaistavana. Vapaa liikkuvuus vuosi 2012 kaikille – ja pitää katsoa myöskin sen mahdollisuuksia ja riskejä. Ja vain kun, silloin kun me erittelemme, katsomme tosiasioita ja katsomme myöskin asiaa keskustelun valossa, tällä tavoin voimme estää sen, että ei mitään kanta, kantoja, jotka ovat sellaisia, jotka on ristiriidassa toisiinsa, vaan meidän pitää tehdä yhteistä yhdessä. Tämä on selkeä EPPn kanta. Ja 2009 joulukuussa tein kyselyn komissiolle ja kysyin heiltä, että onko täällä nyt selkeitä toteamuksia työvoiman vapaan liikkuvuuden suhteen nähtävissä. Meille todettiin, että tämä näyttää antavan pelkästään positiivisia vaikutuksia työmarkkinoille, eikä mitään kielteisiä vaikutuksia työmarkkinoille ole. Piste. Mutta tämä oli jo vähän. Te ette ollut vielä silloin toimessa, mutta tietenkin teidän pitäisi myöskin hankkaa lisää tietoa tarpeellisen keskustelun käymiseksi, että voidaan katsoa sitten että argumentteja tiedon valoissa, valossa sekä uusissa että vanhoissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia herra Manja. Seuraavaksi sosialistien nimissä kaksi minuuttia. Herra Kalfin. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisa komission jäsen. Haluaisin, että käyttäisimme tätä keskustelua avataksemme keskustelun niiden hallitusten suuntaan, jotka yhä asettavat erilaisia rajoituksia Bulgarian ja Romanian kansalaisten työmarkkinoille pääsyksi, niin että näistä esteistä päästäisiin pian eroon. Kysymys ei ole pelkästään Euroopan unionin periaatteista, mukaan lukien ihmisten vapaa liikkuvuus, vaan myös taloudellista näkökulmasta avoimet työmarkkinat luovat paljon enemmän lisäarvoa. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että saadaan asiantuntijoita alueille, joissa kansallisilta markkinoilta ei riittävästi löydä asiantuntijoita. Ajatellaanpa vaikka bulgarialaisia lääkäreitä ja sairaanhoitajia. He tekevät töitä sellaisilla alueilla, joilla vastaanottajavaltioilla ei ole riittävästi asiantuntijoita. Tämä antaa ratkaisun esimerkiksi Englannin ja Ranskan syrjäisille seuduille. Tämä tarkoittaa sitä, että julkiset palvelut ovat paremmat veronmaksajille. Talouden näkökulmasta katsottuna uusista, työ, uusista jäsenvaltioista tulevat työntekijät ovat joko erittäin korkealle koulutettuja, mikä tahansa talous haluaa tällaisia työntekijöitä, tai sitten ne ovat henkilöitä, joita ei ammattitehtäviin ole muissa maissa löytynyt. Ja tämä parantaa EU-maiden kilpailukykyä. on täysin populistista väittää, että uusiin jäsenvaltioihin otetaan usein jäsenvaltioiden työntekijöitä otetaan, koska heille voidaan maksaa alhaisempaa palkkaa. Uusista jäsenmaista tulevat työntekijät yrittävät säästää palkastansa voidakseen sitten palata joku päivä takaisin kotimaahansa. Mutta tämä nyt on myytti, jota voidaan käyttää vain kotimaiseen ja tämä myös EUn tilastotiedot osoittavat. Uusista jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden määrä on noussut 0,2-0,5 prosenttiin verrattuna jäsenvaltioiden kansalaisiin. Näitä työmarkkinarajoituksia ei objektiivisin perustein voida mitenkään perustella. Tässä tarvitaan, tässä Avoimuus johtaa siihen, että jäsenvaltioiden sosiaaliset järjestelmät hyötyvät tästä, samoin kilpailukyky ja talous paranee. Minutos, la signora Vale. Kiitoksia sitten Rova Valean. Kiitoksia puhemies. Komissaari Dali, hyvät kollegat. Olen tyytyväinen siihen, että tiistaina Barroso ilmoitti, että sisämarkkinoiden syventäminen oli hänen agendansa tärkeä prioriteetti. 20 vuotta yhtenäisasiakirjan jälkeen ja 18 vuotta sen jälkeen, kun se saatiin päätökseen, sisämarkkinat eivät vieläkään ole totta täysin. Ja haluan sanoa Barosalle, että 18 prosenttia Euroopan unionin pk-yrityksistä on mukana rajat ylittävässä kaupassa. Montin raportissa yksilöidään 150 estettä, jotka edelleenkin estävät vapaata liikkuvuutta. Olipa kyse sitten palveluista ihmisistä kuin, tai palveluistakaan tai tavaroista. Barroso on puhunut yhtenäismarkkina-asiakirjasta, Single Market Act-asiakirjasta. Haluaisin muistuttaa meitä Euroopan historiasta. Jos me haluamme luoda yhtenäismarkkinat, jotka perustuvat vapaaseen liikkuvuuteen, siis palveluiden, ihmisten, työvoiman, työntekijöiden ja muun, jos me haluamme välttyä taloudelliselta nationalismilta. Jos me haluamme olla kaikkein kilpailukykyisin yhteiskunta ja luoda uusia työpaikkoja, niin meidän ensimmäisen prioriteettimme tulisi olla se, että me poistamme näitä esteitä, jotka ovat vapaa, vapaan liikkuvuuden esteenä muun muassa romanialaisille ja bulgarialaisille työntekijöille, jotka perustuvat vain perustettomiin pelkoihin. Komission täytyy olla tiukka niiden jäsenvaltioiden suhteen, jotka haluavat ylläpitää näitä siirtymäajan rajoitteita. Ainoastaan kansallisten työmarkkinoiden todellinen haavoittuvuus on hyvä veruke ja sekin täytyy todistaa ja perustella. Barossa haluaa lanserata sisämarkkinat ja nyt on korkea aika toimia ja ryhtyä sanoista tekoihin ja repiä typerät ja häpeälliset esteet. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Gwen nimissä. Puheenvuoron saa puoleksitoista minuutiksi herra Tavares. Obrigado, senhor presidente. Kiitoksia puhemies. Tällä viikolla me keskustelemme täällä Euroopan parlamentissa paljon liikkumisen vapaudesta, ennen kaikkea bulgarialaista ja romanialaista liikkumisen vapaudesta, ei pelkästään työntekijöiden, vaan myös romanivähemmistön liikkumisvapaudesta. Ja monet meistä unohtavat tämän juridisen taustan tälle. Me unohimme, että tässä pitäisi ottaa huomioon Euroopan unionin perusperiaate, vapaa liikkuvuus Hallitus ja jotkut jäsenvaltiot tällä hetkellä käyttävät lainsäädäntöä, joka menee Euroopan unionin perustus, perustavan periaatteen vastaiseksi. Ja me liikaa pidämme kiinni juridisista seikoista. Me emme ole kuitenkaan mikään juridinen konsulttitoimisto, vaan poliittinen elin. Ja meidän täytyisi vielä enemmän painostaa että sitä, että liikkumisen vapaus on unionin ytimessä. Komission rooli muutti, muuttui äskettäin. Komissio sanoi meille, että jäsenvaltioilla on oikeus asettaa näitä rajoituksia ja komissiolla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Mutta komissio on kuitenkin sopimusten valvoja ja sen täytyy olla paljon tiukempi tässä asiassa. Me tiedämme, että suuret alueelliset voimat, ajatellaan nyt vaikka Brasilia tai Yhdysvallat, niillä on vapaa sisäinen liikkuvuus ja siellä talous menee paljon paremmin. Euroopan unionissa meillä on tämä valtaisa ongelma reagoida tähän talous- ja rahoituskriisiin. Jäsenvaltiot tässä toimivat kansallisella tasolla ja he unohtavat kaikkien yhteisen, ö, yhteisen edun komission pitäisi puhua hyvin tiukasti myös työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta. Kiitoksia herra Tavares. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia EFDn nimessä herra Batten. This uh, question opens with the statement that the... Niin tämä kysymys alkaa siitä, että eh, työläisten vapaa liikkuvuus on jäsenvaltioiden talle hyödyllistä ja sillä ei ole mitään vakavia kielteisiä sivuvaikutuksia työmarkkinoihin. George Portas USAsta taas toteaa, että ei ole mitään maahanmuuttotapaa, jossa, jossa tavallaan ei sitten taas sitten kansalaiset itse häviäisi. Ja, ja sitten myöskin Hollannon, Hollannin hallitus on esittänyt sellaisen tutkimuksen, todeta, että PKT kasvaa, mutta tämä tavallaan johtaa sitten siihen, että näiden maahanmuuttajien osuus kasvaa, mutta maassa asuvien osuus vähenee taas, joka on negatiivinenkin. Ja myöskin UKssa heidän oma tutkimus totesi, että meidän teoriassa me emme todenneet mitään selkeää todistusta, joka osoittaisi sen, että nettomaahanmuutto toisi huomattavaa etua UK omille kansalaisille. Tällainen sääntelemätön maahanmuutto on johtanut siihen, että paikallisten työntekijöiden palkat laskeneet, kun taas elinkustannukset on lisääntyneet huomattavasti, vaikka asuminen esimerkiksi. Ihmiset täällä skaalan alapäässä ovat tuntuneet tämän nahoissaan suoraan. Tällainen halvan työvoiman tuominen saattaa tietenkin auttaa maita, joissa on huomattavia kansallisia resursseja, vaikka USA 1900-luvulla, mutta täällä saattaa olla sitten tällaisen jälkiteollisia maille, negatiivisia maille, kuten Britannialle, kuten tällä hetkellä on näkynyt olevan. Hallitusten tulisi suojella omia kansalaisia ensin ja sitten auttaa vasta muita maita kehittämään omia talouksiaan luomalla järkevää kansainvälistä kauppapolitiikkaa, kuten Britannia teki ennen kuin me liittyimme unioniin. Ja tämän takia ainoa järkevä politiikka Britannia on se, että Britannian Independence-puolue voisi ö, irtautua unionista. Kiitokset herra ja sitten siirrymme muihin puheenvuoroihin. Ensin kolme minuuttia. Herra ungreanu. Thank you, chair. Kiitoksia puhemies. Tämänhetkinen talouskriisi edellyttää määrätietoista toimintaa, jotta saadaan sisämarkkinat toteutettua. Jos emme ole valmiita avaamaan markkinoitamme mukaan luettuna työmarkkinat kaikille kansalaisille, menetykset ovat suuremmat kuin voittomme. Hiljattain tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että työmarkkinoiden avaaminen hyödyttäisi kaikkia ja per, kaikki pelot työpaikkojen menettämisestä ovat perusteettomia. Tällaista pelkoa on lietsottu toistamiseen. Vuonna 2006 arvioitiin, että 600 000 romanialaista hyökkää Britanniaan ja vievät työpaikat. Edelleenkin etsitään näitä romanialaisia. Mitään ole tapahtunut. Totuus on se, että mitään rationaali, rat, järkiperäistä syytä ei ole ylläpitää tätä estettä romanialaisille ja bulgarialaisille työntekijöille. On osoitettu, että itäisistä jäsenvaltioista jäsenvaltiosta tulevat työntekijät täyttävät aukkoja työmarkkinoilla tekevät sellaista työtä, mitä paikalliset työntekijät eivät tee. Tämän lisäksi bulgarialaiset ja romanilaiset eivät varmaankaan tule Länsi-Eurooppaan hyötymään anteliaasta hyvinvointivaltion palveluista. Heillä on korkea koulutustaso, heillä on myös taidokasta hyvää työvoimaa. Ja jos Euroopan unioni haluaa käyttää hyödykseen näitä resursseja näinä taloudellisina vaikeina aikoina, niin kyllä meidän tulisi perustaa saada aikaan poliittista luottamusta jäsenvaltioiden kesken. Ja haluan siterata Paroson puhetta kaksi päivää sitten täällä parlamentissa. Hän sanoi, että me joko uimme yhdessä tai hukumme kaikki erikseen. Eli joko teemme yhteistyötä tai olemme erikseen kaikki työttömiä. Kiitos. Kiitokset teille. Ja seuraavaksi yksi minuutti. Herra Kirilov. Herra puhemies, komission kertomus selvästi osoittaa, että työn ö, kysyntä ennen kaikkea määrittää työvoiman suuntautumisen. On epätodennäköistä tulevaisuudessa virtaisi paljon romaniasta ja bulgariasta työntekijöitä Euroopan unioniin rajoitukset liittyvät vahvasti myös laittomaan työvoimaan, jota voi helposti hyödyntää väärin. Komissio sanoi, että jos tilanne virallistettaisiin, niin työntekijävirtaukset eivät muuttuisi. Romania ja Bulgarian työ, työntekijävirrat ovat olleet huomattavasti alhaisempia kuin EU muiden jäsenvaltioiden liikkuminen. On hyvin valitettavaa, että joissakin jäsenvaltioissa on päätetty, että ei pidetä kiinni EUn perusperiaatteista. Haluaisin korostaa, herra puhemies, erästä seikkaa, joka on erittäin tärkeää. Jos siedetään toisen luokan EU-kansalaisten olemassaoloa, niin tämä kyllä asettaa kyseenalaiseksi koko Euroopan unionin integriteetin. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia, Rova Barbanova. Господин Уважаеми господин комисар. Kiitoksia puhemies. Komissaari, kollegat, kun me puhumme näistä Euroopan unionista ja yhtenäismarkkinoista, niin meidän pitäisi myöskin miettiä sitä, että ei ole mitään keinotikoisia esteitä näille markkinoille. Jokainen kansalainen, hänellä on oikeus tehdä työtä toisen jäsenvaltion alueella myös. Ja täällä on sitten sellaisia tiettyjä rajoituksia, jos nämä ovat näitä on olemassa niin tämän kyseisen kansalaisen oikeuksien vastaisia. Meidän pitäisi tehdä parhaamme västä, välttääksemme sitä, että me luomme tällaiset toisen luokan eurooppalaiset kansalaiset luokan. On aikaa, että me poistamme nämä, nämä esteet. Ja tämän takia minä käännyn nyt komission puoleen ja vetoan, että he tekevät toimenpiteitä, joilla voidaan avata työmarkkinoita enemmän laillisille työntekijöille Romaniasta ja Bulgaariasta ilman, että myös samalla sitten rikottaisiin kansallista työlainsäädäntöä. Romania ja Bulgarian työntekijät ovat tietenkin valmiita muuttamaan paremman tulevaisuuden perässä – ja tämä muutos on oikeastaan positiivista, kuten täällä on jo todistettu. Tämän takia minä vetoan komission, että he tekisivät lisää avatakseen nämä esteet ja poistakseen esteet, jotta eivät nämä esteiden käyttö enää lisääntyisi jatkuisi. Ja tämän takia minä haluan todeta vielä kerran, että Euroopan kansalaiset on se suurin arvo, joka meillä on. Kiitokset teille. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Roversia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Ranska valitettavasti on yksi niistä kymmenestä jäsenvaltiosta, jotka ovat asettaneet rajoitteita romanilaisten ja bulgarilaisten vapaalle liikkuvuudelle. Ranska on pyytänyt että näitä toim, näihin toimiin ryhdyttäisiin siinä vaiheessa, kun Bulgaria ja Romania liittyvät jäsenvaltioiksi. Tuolloin hallitus niin oli kuitenkin tuskin edes erilainen kuin tämänhetkinen hallitus ja pelkäsi muiden jäsenvaltioiden työntekijöitä. Tuolloin otettiin käyttöön varsinainen juridinen arsenaali käyttöön, jotta voitaisiin estää näiden maiden kansalaisia tulemasta maahamme. Ja täytyy muistaa, että bulgarian ja romanialaisten takana ovat vielä sitten romanit. Mehän tiedämme, että vapaa liikkuvuus on yksi perusperiaatteistamme. Tässä, tässäkin salissa on puhuttu ihmisoikeuksista, mutta minkä vuoksi ihmisiä kohdellaan huonommin kuin pääomaa ja tavaroita. Te olette itse sanonut, että jopa tällä, tällaisenakin taloudellisena, het, taloudellisena aikoina vapaa liikkuvuus hyödyttäisi taloutta. Minkä vuoksi komissio ei käytä samanlaista energiaa jäsenvaltioiden vakuuttamiseen siitä, että myös ihmisten vapaa liikkuvuus hyödyttää, on hyödyllinen asia? Te sanoitte, että nämä maat eivät diskriminoi työntekijöitä emme kyllä voi oikein eh, teidän logiikkana noudattaa. Kiitokset teille. Seuraavaksi kolme minuuttia. Edustaja Ivanova. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat kollegat. Euroopan parlamentti on aina pitänyt kiinni ja edistänyt Euroopan kansalaisten etuja. Suurin osa meistä varmasti olisi yhtä mieltä siitä, että syrjintä miltä tahansa pohjalta ei ole hyväksyttävää Euroopan unionissa. Siinä unionissa, jonka me haluamme ja jossa me haluamme lastemme kasvavan. Vaikkakin Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjoissa on rajoituksia työväen työntekijöiden liikkuvuudelle. Nämä rajoitukset ovat itse asiassa syrjintää. syrjintää. Me emme voi puhua romaniväestön arvokasta kohtelusta ja sitten sulkea silmämme kahden jäsenvaltion työntekijöiden erilaiselta kohtelulta. Olen kuullut sen, mitä kollegat ovat täällä tuoneet esille. Todellakin komission raportit ovat tuoneet esille ja todistaneet sen, että muista jäsenvaltioista tulevat työntekijät hyötyvät työmarkkinoille osallistumisesta, siis ne maat, joihin, joissa he tekevät työtä, hyötyvät tästä. No meidän täytyy nyt, hyvät kollegat, tehdä valinta. Haluammeko enemmän yhdentymistä vai vähemmän yhdentymistä? Meidän mielestämme me, meillä pitää olla vain yksi polku edessämme. Me tarvitsemme vahvaa yhtenäistä Eurooppaa, mutta meidän täytyy pitää kiinni perusvapauksista Euroopan unionin perusarvoista tämän saavuttamiseksi. Ja yksi näistä perusarvoistahan on vapaa liikkuvuus. Syrjinnän ei pitäisi millään tavalla heikentää meidän politiikkaamme, koska yhdentyneenä me olemme maailmassa myös vahvemmilla. Haluaisin todella vedota nyt Euroopan komissioon. Komission pitäisi tehdä päättäväisemmin yhteistyötä niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat asettaneet näitä rajoituksia työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle niin, että nämä esteet voitaisiin, rajoitukset voitaisiin mahdollisimman pian poistaa. Tämä auttaisi myös Euroopan taloutta elpymään. Se auttaisi myös meitä me voisimme katsoa maamiehiämme ja naisiamme silmiin ja kertoa heille, että Euroopan unionissa tällä uudella vuosituhannella ei ole syrjintää. Kiitoksia teille, Rova Ivanova, ja seuraavaksi puolitoista minuuttia, Rova Jotova. Уважаеми господин председател, господин комисар, колеги. Puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat, on sangen selvä asia se, että Bulgaria ja Romania ovat osoittaneet, että pelko siitä, että työntekijät hyökkäisivät massoittain uusiin jäsenvaltioihin oli väärä. Komission Tilastot ovat osoittaneet, että alle yksi prosentti bulgarialaisista yrittää löytää työpaikkaa muualta kuin Bulgariasta, Paikka on kriisi. Kriisistä huolimatta trendi ei ole muuttunut ja on melko selvä asia se, että ihmiset ö, muuttaisivat sinne, missä heidän taitojaan tarvitaan. Ne jäsenvaltiot, jotka langettavat esteitä, asettavat esteitä, niin tällaisissa maissa työttömyys on jopa suurempi, korkeampi kuin Bulgariassa. Tällaiset esteet ovat omiaan aiheuttamaan harmaata taloutta ja laitonta työllisyyttä, laitonta työn tekemistä. Muun muassa Hollannissa 8 prosentilla lisääntyi laittomien työntekijöiden lukumäärä. Tällaiset rajoitteet eivät tule ratkaisemaan työttömyysongelmaa, työllisyyteen liittyviä ongelmia Euroopassa. Ja siksi vetoaisin siihen, että komissio puuttuisi näihin kymmenen, jäsen, kymmenen jäsenvaltion toimiin ja pyytäisi tarkistettavan rajoitteita. Me toivomme, että te olisitte paitsi liittolaisemme, myös ehdottaisitte aivan erityisiä toimia, joihin voitaisiin ryhtyä. Te olette nimenomaan perussopimuksen vartioita. La palabra. Kiitokset Rova Jotova ja seuraavaksi kaksi minuuttia Rova Weber. In my own language, but listen to... Niin, kun ajattelin puhua alunperin omalla kielellä, mutta kun kuuntelin teidän vastauksen, ajattelin puhua suoraan teille englanniksi. Ensinnäkin, koska me haluaisimme teidän ymmärtävän suoraan eikä tulkkauksen kautta. Toiseksi, koska muutoin tässä huoneessa. Tämä on myöhäinen ilta jo, kun keskustelemme täällä. Täällä on enimmäkseen romanialaisia ja bulgarialaisia paikan päällä. Komissaari, te mainitsitte nämä eri tutkimukset ovat osoittaneet sen, että liittymisen jälkeen, siis Itä- ja Keski-Euroopan maiden liittymisen jälkeen, niin ongelmia ei ollut niissä maissa, jos nämä työntekijät ovat hyväksyttyjä. päinvastoin, heillä on ollut hyvä vaikutus. PKT on lisääntynyt, joten mitään pelkoa ei ole siitä, että näiden maiden työntekijöiden virta saapuisi sinne. Ja sitten mainitsitte myöskin muitakin maita, Polkaaria ja Romanian lisää. No tämä ei niinkään lohduta meitä, päinvastoin. Tämä vain osoittaa sen, että tämä syrjintä koskee suurempaa määrää EU-kansalaisia. Minun pitää tunnustaa, että olen kyllä yllättynyt, kun kuulin tänä vastauksenne, kun te totesitte, että tämä on jäsenvaltioiden tehtävä toimia. Jos emme voi ajatella sisämarkkinoita ilman työmarkkinoita, niin täytyy todeta, että tämä on perusoikeus meille. Niin kuinka tämä voi olla jäsenvaltioiden tehtävä, kun me tiedämme, että perusoikeuksien täytäntöönpano on unionin toimivaltuus? eikä tässä läheisyysperiaatetta noudateta. Minä rehellisesti uskon, että komissio pitäisi tehdä enemmän vakuuttaakseen jäsenvaltiot luopumaan näistä rajoituksista, jotka eivät ole kyllä Euroopan unionin arvoisia. Kiitoksia Rova Weber ja seuraavaksi puolitoista minuuttia Rova Tikau. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Libera circulație a persoanelor este unul din... Hyvä komission jäsen, arvoisa puhemies. Henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista. Yhtenäismarkkinat perustuvat työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja työntekijöiden liikkuvuus on ehdoton ennakkoedellytys työttömyyden torjumiseksi. Talouskriisiä ei pitäisi käyttää tekosyönä rajoitusten ylläpitämiseksi ja romanien ja bulgarilaisten työntekijöiden liikkuvuuden rajoittamiseksi. Haluaisin myös todeta, että jäsenvaltioiden täytyisi asettaa etusijalle EU-jäsenvaltioiden kansalaiset silloin, kun vaihtoehtona olisi ottaa kolmansista maista kansalaisia. Romanian ja Bulgarian työntekijöiden vapaliikkuvuuden rajoittaminen johtaa vain sääntelemättömään työvoimaan ja harmaaseen talouteen. Se tosiseikka, että maat, jotka yhä asettavat näitä työntekijöiden vapaa-liikkuvuuden rajoituksia, liike-elämä on pyytänyt, että nämä rajoitukset poistettaisiin. Tämä osoittaa sen, että työnantajat ovat ymmärtäneet sen, että tällaisten rajoitusten poistaminen on myönteinen asia kaikille, koska joka ikäinen työntekijä maksaa veroja, maksaa sosiaaliturvamaksunsa – ja Euroopan unioni tarkoittaa ennen kaikkea 500 miljoonaa kansalaista. Meidän täytyy kunnioittaa kaikkien oikeuksia. Todellakin kehoittaisin, että komissio ja jäsenvaltiot osoittaisivat tarvittavaa poliittista tahtoa, jotta päästäisiin eroon kaikista rajoituksista työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Ivan. Kiitoksia puhemies. Puhumme tänä iltana ongelmasta ja ratkaisusta ja oikeastaan asenteesta, joka on vaikea ymmärtää. Kun ajatellaan työvoiman pulaa läntisessä Euroopassa ja väestön kehitystä, väestön ikääntymistä, niin sitä ikään kuin paikkaavat Itä-Euroopasta tulevat työntekijät. He matkustavat tuhansia kilometriä tehdäkseen edes lyhyen ajan työtä läntisessä Euroopassa, tekevät sellaisia töitä, joita ranskalaiset, italialaiset ja muut eivät halua tehdä. Nämä työntekijät tekevät kyseiset työt. Läntisen Euroopan ongelmat ovat sellaisia, joita itäisen Euroopan työntekijät ratkaisevat. On vaikea ymmärtää komission asennetta, koska Nämä ongelmat tulisi ratkaista ja työntekijöiden oikeukset, oikeuksia tulisi kunnioittaa. Nyt on hyvin epäselvää, mitä tapahtuu esimerkiksi näiden työntekijöiden sosiaaliturvamaksuille, eh, kun työntekijät palaavat kotimaansa. Kiitos. Muchas gracias, Ivan. Kiitokset, herra Ivan. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia, Rova Kretu. Kiitoksia puhemies. Kuten täällä on todettu jo neljä vuotta sen jälkeen, kun Rumania ja Bulgaria liittyvät unioniin, meillä on edelleenkin tämä este täällä, joka ei pelkästään este eurooppalaista projektia, vaan myöskin jättää huomiota työmarkkinoiden positiivisen vaikutuksen, jota, joka Romania ja Bulgarian liittymisellä voisi olla. Tämä on perusperiaate, ja tänään me kuulut tiedot vain pelkästään vahvistuvat kantaamme. Länsi-Euroopassa on työvoimavoimaan puutetta, vanhemman työvoima, ja kyllä täällä liikkuvuus on tarpeellinen ratkaisu. Ja täällä me keskustelimme äsken myöskin romani henkilöistä, ja tämän takia tyyppinen kriisi oltaisiin voitu välttää, jos nämä ihmiset ovat jostain työpaikkoja jos heitä ei olisi pitänyt tavallaan täällä yhteiskunnan syrjäalueella. Jotkut uskovat, että voivat ratkaista kriisin sillä tavoin, että jos he käyttävät poliisivaltiometodeja. No tämä on kyllä realismin puutetta. Prostituutio, kerjääminen, rikollisuus, kaikki ne ovat sellaisia ongelmia, jotka juontavat alkuunsa köyhyydestä muun muassa meidän pitää pyrkiä siihen, että emme syrji ketään Euroopan unionin kansalaisia. Kiitoksia Rova Kretu ja siirrymme sitten puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Ensin yksi minuutti. Herra Nikolasic. Muchas gracias, señor presidente. Vážený pan predseda, vážený pan komis... Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Monet Tilastot ja raportit ovat osoittaneet, että työvoiman vapaa liikkuvuus hyödyttää taloutta, eikä sillä ole kielteisiä sivuvaikutuksia työmarkkinoilla. Olen sitä mieltä, että liikkumavapauden tulisi olla niin mittava kuin mahdollista, mukaan luettuna vapaus tehdä työtä toisessa jäsenvaltiossa. Sen tulisi päteä kaikkiin Euroopan unionin kansalaisiin. Se on, en, se on edellytys sisämarkkinoiden toimimiselle. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että tasapuolisesti kohdellaan kaikkia jäsenvaltioita ja siksi työmarkkinoiden täytyy olla avoimet kaikille kansalaisille mukaan luettuna bulgaareille ja romanialaisille ja vetoaan komissioon, jotta se ei pidentäisi näitä siirtymäjärjestelyitä, joita tällä hetkellä sovelletaan kyseisille kansalaisille. Tämä ei olisi Euroopan unionin hengen mukaista, eikä se olisi myöskään perusoikeuksien peruskirjan hengen mukaista, jossa ne artiklassa 45 säädetään, että jokainen EUn kansalainen on hänen, silloin hänellä on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen. Kiitoksia herra Mikolajik ja seuraavaksi edustaja Vasisku. președinte, Kiitoksia hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Haluaisin ilmaista toiveni siitä, että Bulgarian ja Romanian työntekijöiden vapaan liikkuvuuden rajoitukset eurooppalaisilla työmarkkinoilla poistuisivat 2011 mennessä. Meidän ei pitäisi salia sitä, että että perusteettomat pelot taloudellisesti ja sosiaalisesti niitä hyödynnettäisiin ja tällä estettäisiin työn tekijöiden vapaata liikkuvuutta. Uusien jäsenvaltioiden työntekijöiden liikkuvuus on antanut oman panoksensa Euroopan unionin taloudelle ja sillä on ollut vain rajallinen vaikutus esimerkiksi palkkoihin vapautetulla markkinoilla. Tämän lisäksi kriisin aikana liikkuvat työntekijät ovat kärsineet eniten koska he ovat olleet ensimmäisiä, jotka ovat jääneet työttömiksi. Jos otetaan vielä romaanikysymys esille Ranskassa ja tämä keskustelu, niin täytyy todellakin toteuttaa vahva analyysi siirtotyöntekijöiden kotoutumisesta uuteen jäsenvaltioon. Se meidän täytyisi valvoa sitä, millä tavalla he ovat päässeet mukaan työmarkkinoille maissa, joissa on nämä työmarkkinoilta vapautettu. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja este imperios necesar ca politicile Uniunii Europene în materie de... Puhemies, on erittäin tärkeää, että EUn politiikkaa eli työn, työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen tunnustaa kaikki eurooppalaisten kansalaisten perusoikeudet, sekä vanhojen että uusien jäsenvaltioiden kansalaisten oikeudet. Euroopan unionin pitää välittömästi hyväksyä yhteiset säännöstöpuitteet joilla sitten katsottaisiin itäisten jäsenvaltioiden maahanmuuttajatilannetta. Niin kauan kuin meillä ei ole mitään sosiaalisia takuita näille henkilöille, monet itäisten jäsenvaltioiden jäsenvaltioiden edustajat ottavat vastaan laittomia tarjouksia päästäkseen sitten eurooppalaisille työmarkkinoille. Komissaari, teidän laitoksenne pitää yhdenmukaisesti noudattaa näitä oikeuksia ja velvoitteita kaikille jäsenvaltioille uusille sekä jäsenvaltioille samankaltaisesti. Ja viittaan tässä erityisesti juuri työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen Bulgarian ja Romanian työntekijöiden suhteen. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti Figueiredo. Hyvä puhemies. Ranskan viimeaikaiset hallituksen toteuttamat Bulgarian ja Romanian kansalaisten karkotukset osoittavat, miten vakavia vaikutuksia on näillä väliaikaisilla rajoituksilla, joista kärsivät uusien jäsenvaltioiden kansalaiset. Tässä täytyy ottaa huomioon, että tässä on jäsenvaltion tasolla rasismia ja muukalaisvihaa. Ja Ranskan hallitus ja monien muiden jäsenvaltioiden hallitukset yrittävät piilottaa näihin päätöksiin sen, että heidän uusliberalistiset politiikkansa luovat työttömyyttä ja köyhyyttä. Keskeinen kysymys tässä nyt on se, Ovatko komissio, neuvosto ja hallitukset valmiita panostamaan kasvun politiikkaan, työllisyyden ja sosiaalisen progression politiikkaan, joka hyödyttää kaikkea ja joka poistaa kansalaisten välisen syrjinnän, kansalaisten väliltä, jotka ovat myös eurooppalaisia? Tässäpä teille kysymys, hyvä komission jäsen. Kiitoksia, Rova Figueredo, ja seuraavaksi herra Keli, yksi minuutti. Kyllä, Kiitoksia, puhemies. Tämä on kiintoisa aihe. Kaikilla eurooppalaisilla liikkumisvapauden tulisi olla perusvapaus. Monet maat ovat, esimerkiksi minun maani, kelttiläisen tiikerin aikana me hyödymme itäisen Euroopan työvoimasta. He auttavat meidät luomaan tämän irlantilaisen kelttitiikerin. Nyt tämä tiikeri on kuollut ja ihmiset ovat lähteneet, eivät enää löydä työtä. Kun ajatellaan pitkällä tähtäyksellä asioita, niin ainoa tapa taata työntekijöiden vapaa liikkuvuus olisi se, että kaikkialla Euroopan unionissa olisi samat palkat ja samat sosiaaliedut. Tämähän Kuulostaa aika hullulta puhua näin, näinä taloudellisina aikoina, mutta se olisi ainoa tapa taata se vapaus, vapaus Kiitos. Thank you, Mr. Kelly. Kiitokset teille, herra Kelly. Älkää huoliko, herra Kelly. Kelttitiikeri kyllä nousee jälleen. Herää henkiin. Herra Jaar, Ja, vielen Dank, äh, herr Präsident. Kiitoksia, puhemies. Vapaa liikkuvuus työkieltäkyyden suhteen on tietenkin tärkeä asia, kun ajatellaan Euroopan unionin kehittämistä. Tärkeää myöskin työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja tulevaisuudella on itsestään selvää. Mutta suuret työ- ja sääntelyerot jäsenvaltioiden välillä, niin tämän takia tarvitaan siirtymäkausia. Kun tässä pelkästään pyritään luomaan sitten luottamusta ihmisten välillä, niin kyllä siirtymäkaudet ovat tämmöinen ystävällinen väline tässä yhteydessä. Siirtymäkaudet ovat kuitenkin ajallisesti rajallisia, ja tästä me pidämme kiinni. Rajan siirto voi tapahtua pelkästään vain asiallisen keskustelun pohjalta. Kiitoksia. Kiitokset herra Jär. Ja herra komission jäsen, teillä on keskustelun lopuksi vielä puheenvuoro. Olkaa hyvä. Well, thank you very much. Kiitoksia, hyvä puhemies. Lopuksi tähän toteaisin, että nämä väliaikaiset toimet ovat paikallaan, jotta jäsenvaltiot voisivat uusien jäsenvaltioiden liittymisen jälkeen välttää työmarkkinoiden häirintymistä, mutta tässä ei ole kysymys siitä, että häirittäisiin ihmisten vapaata liikkuvuutta kuitenkin. Kuten Rova Parpanuova sanoi, niin kaikista paras voimavara, joka meillä on, ovat kansalaisemme. Ja meidän täytyy edelleen ajaa eteenpäin vapaata liikkuvuutta niin, että päästään todella työmarkkinoillakin yhtenäismarkkinoihin. Arvoisa jäsen Kelly mainitsi myös terveystyöntekijät esimerkkinä työntekijöiden liikkuvuudesta. No täytyy todeta tässä, että Uusimmista jäsenvaltioista on lähetetty työntekijöitä, terveystyöntekijöitä näihin maihin, joissa on työntekijärajoituksia. Joskus tässä uudemmat jäsenvaltiot myös kärsivät tilanteessa. Ja tämän vuoksi olen yhtä mieltä siitä, että pitäisi mahdollisimman pian jäsenvaltioiden poistaa nämä rajoitukset. Komissio ei tule pelkästään edelleen valvomaan siten, mitä, sitä, miten jäsenvaltiot panevat täytäntöön näitä väliaikaisia rajoituksia, vaan komissio tulee myös tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa asioiden parantamiseksi. Tämän lisäksi komissio tulee rohkaisemaan jäsenvaltioita, jotta ne tarkastelisivat omia päätöksiään, jotka liittyvät työntekijöiden vapaa-liikkuvuuteen rajoittamiseen Romanian ja Bulgarian kansalaisten osalta. Kiitos. Kiitos hyvä komission jäsen. Tämä kohta esityslistalla on nyt käsitelty ja siirrymme seuraavan kohtaan esityslistallamme. Ja tässähän aiheena on komission julkilausuma kloonatuista eläimistä saatavista tuotteista elintarvikeketjussa.